annoncé. Oui, ah, Madame le Président. Puhemies. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Hyvät naiset ja herrat, hyvää päivää kaikille. Aloitamme kokouksen. Ensinnäkin tiedonantoja. Eilen kokous päätti, että